espanjalaisiin tuottajiin ja olivipakkain. Shall I start again? Aloitanko alusta? Yeah, I think the problem is that all the... Ongelma on, että nämä tulkkauslaitteet asennettiin uuteen asemaan ja ne, jotka kuuntelevat aikaisempaa keskustelua, eivät ole huomanneet tätä buuttausta. I don't mind starting again. No, voisinpa sitä aloittaa uudestaankin. Toivottavasti kuulette minua nyt. Eli Yhdysvallat on aloittanut antidon polkumyyntiä ja tukiaismenettelyt Espanjan pöytäoliiveista 13. heinäkuuta 2017. Yhdysvalloilla on oikeus aloittaa tällaisen tutkimukset maailman kauppajärjestelmän sääntöjen alaisena, mutta mikään salaisuus ei ole, että olemme erityisen huolestuneita tästä tutkimuksesta Syytähän ei ole vaan se, että täällä on kielteisiä vaikutuksia Espanjan tuottajiin, vaan myös siksi, että me olemme sitä mieltä jo, että Yhdysvaltojen kauppaministeriön valituksessa mainitaan, ne eivät mielestäni ole kauppaa vääristäviä, ne ovat näitä vihreällä teko Green Box-tukia. Siksi olemme myös huolestuneita kolmasen maiden tutkimusten järjestelmävaikutuksista, kun ne koskevat kauppaa vääristämättömiä tukia. Alusta lähtien Euroopan komissio on työskennellyt lähes, läheisesti Espanjan viranomaisten kanssa ja yritysten kanssa kummataksemme Yhdysvaltojen äh, väitteet. Olemme lähestyneet tutkimusviranomaista suoraan kirjallisesti ja suullisin lausunnon ja jatkamme tällä linjalla. Tarvitsemme kaikkea välttämätöntä tukea Espanjan hallitukselle ja kasvattajille kautta tutkimusten. Koska olemme järjestelmätasolla huolestuneita, olemme pohtineet asian korkealla poliittisella tasolla on Hagenilta ja Malmströmiltä on lähetetty kirjeet suoraan EUn edustajista johon kautta ministeri Purdylle ja Rossille. Ja näissä kirjassa olemme ilmaisseet syvän huolemme ja todenneet, että itse asiassa me olemme sitä mieltä. Ei voi olla Yhdysvaltojen edussa asettaa tällaisia tukkiaismenettelyä kauppaa vääristämättömille tuille tutkimassa varhaisessa vaiheessa. Ja me aloitamme alustavia päätöksiä marraskuun lopulla. Sitten on jotakin tarkastusvierailuja, joita Yhdysvaltain kapaministeriö tekee Espanjan tuottajan luo. Mäimällä on paikan päällä tukemassa espanjalaisia tuottajia ja vastaamassa kysymyksiin ja vasta ensi vuoden helmikuussa. Tämä on lopullinen päätös ää, tukiasta ja palkomyyntimarginaaleista. Ja maalipas, maaliskuun lopulla päätös saattaisi johtaa pysyviin järjestelyihin, lisätulleihin noiden Olivin tuontia koskien Yhdysvaltoihin. Nyt on liian varhaista nähdä, mikä lopputulos on. Me toivomme, että kauppaministeriö kuuntelee meitä ja lopettaa menettelyn langettamatta toimia, mutta totta kai meidän täytyy selvittää tutkimusta tarkkaan ja hetken koettaessa päättää, mitä lisätoimia pitäisi tehdä. Kiitos. Sitten seuraavat komission edustajat pääsevät ääneen ja myös vieraita haluaisin tervehtiä, jotka tulivat Olivia alalta. Edustaja Aguilarin vieraat ovat siis täällä mukana. Tervetuloa. Sitten seuraavaksi DG agri edustaja, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, I mean, there's no... Kiitos äh, itse asiassa paljonkaan ei ole lisättävää siihen, mitä herra Rubinacci juuri tuossa sanoi. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meille. Me ponnistelemme kovasti tässä asiassa ja olemme hyvin huolestuneita siitä, että tällä hetkellä Yhdysvallat on ottanut kohteeksi yhteisen maatalouspolitiikan tuet, jotka eivät ole kauppaa vääristäviä, eivätkä myöskään ole tuotekohtaisia ja olemme siis varoittaneet Yhdysvaltain viranomaisia tästä ja olemme lähettäneet viestin, että Yhdysvallat tässä itse asiassa itse on suuri tämän vihreän laatikon tukien myöntäjä ja vuoden lopussa meillä on myöskin Buenos Airesissa ministerikonferenssi. Se kuuluu Dohan neuvottelukierrokseen ja silloin käydään olennaisia keskusteluja siitä, kaikkien VTO-jäsenten äh, kesken, että meidän äh, tukijärjestelmistämme tässä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kaikkien täytyy ymmärtää, mistä on kysymys. Ja Yhdysvallat on ollut todella myöskin keskeinen kumppani. Olemme EU ja Yhdysvaltain kesken kävelleet eteenpäin käsikädessä ja aina olemme pyrkineet äh, Siis ottamaan huomioon nämä tukijärjestelmät. Ne eivät ole millään lailla ähm, kauppaa vääristäviä siis tässä olemme olleet samalla linjoilla. Ja me olemme nyt todella jo ponnistelleet kovasti, olemme pyrkineet koordinoimaan eri sidosryhmien kanssa tätä asiaa. En nyt kerro tarkkaan, mitä kivuliaita toimia äh, tämä on jo vaatinut, mutta joka tapauksessa Kyse on siitä, että lähetämme 200 sivun äh, kyselylomakkeita äh, espanjalaisille äh, toimijoille. Ähm, olemme lähteneet koordinoimaan myöskin kaikkia lomakkeita ja kyselyitä, onpa kysymys sitten julkisesta tai yksityisestä sektorista Espanjassa tai sitten komission sisältä, kuten herra Robinatsi Josavenonkin sanoi, komissio on paikalla ja pyrkii antamaan kaiken tarvittavan tiedon, kaiken tarvittavan avun, jotta todella myöskin sitten Yhdysvaltain valvonta tiimi aikoinaan sitten pystyy todella tekemään kaikki haluamansa tarkastukset. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Ensiksi haluan kiittää komissiota siitä, että se osoittaa sitoumusta tässä asiassa, koska on totta, että aivan alusta äh, he ovat lähteneet yhdessä Espanjan hallituksen kanssa tätä asiaa ratkomaan ja äh, Tämä on todella hyvin tärkeä ja painava kysymys edelleen. Ja itse asiassa se on nyt tullut esille sillä hetkellä, kun nyt pyritään myöskin parantamaan äh, Yhdysvaltain markkinoilla Euroopan, eurooppalaisen ja espanjalaisen direktiivin myyntiä. No, Öh, erityisesti kun amerikkalaiset sanovat, että kysymys on näistä tuista, niin haluaisin muistuttaa, että jo pitkään itse asiassa Euroopan unioni on muuttanut yhteisen maatalouspolitiikan äh, tukia sillä tavalla, että millään lailla ei vääristettäisi äh, kansainvälistä kauppaa. Nämä tuet, joita äh, olivin tuottajat Euroopan unionissa saavat, itse asiassa ovat tämän vihreän laatikon tukia ja millään lailla ne eivät vääristä siis kansainvälistä kauppaa. Ja kysymys ei oikeastaan ole kyse siitä, että Euroopan äh, olivin tuottajia äh, yksinään tässä suojellaan, vaan kysymys on myöskin Euroopan unionin maatalouspolitiikasta, koska tässä selkeästi hyökätään äh, tätä vastaan. Kysymys on siitä, että suojelemme tätä. Jo pitkään on itse asiassa myöskin käytetty tietynlaisia tukia, joita itse asiassa myöskin pohjoisamerikkalaiset ovat käyttäneet, joten itse asiassa uskon, että he käyttävät tätä hyväkseen ja pyrkivät vain suojelemaan omia tukiaan ja myöskin omia tuottajiaan, mutta varmasti jatkossa sitten kyse on muistakin sektoreista ja tämä varmasti juontaa juurensa siihen, että Trump hallintoinen haluaa nyt oman järjestelmänsä suojella hyökätä meitä vastaan, mutta kiitokset komissiolle siitä, että se on näin näin voimakkaasti lähtenyt tähän mukaan. Ja kollegoille haluan sanoa, että tässä todella kyse on siitä, että nyt nämä tuet liittyvät vihreään laatikkoon ja kysymys on Euroopan unionin koko järjestelmästä. Joka tapauksessa olemme VTOn puitteissa jo pyrkineet uudistamaan ja tietysti myöskin pöytäolivien tuottajat Espanjassa ovat nyt hyökkäyksen kohteena. Kuko, kyse ei ole siitä, että kyse olisi jonkun viasta, vaan tässä nyt aivan valitettavalla tavalla toimitaan ja haluan myöskin kiittää komissiota ja Espanjan hallitusta siitä, että ne ovat tehneet jo paljon työtä ja myöskin jatkavat tällä linjalla jatkossa. Ja, ähm, uskon, äh, että varmasti muutkin valiokunnan jäsenet ovat tällä kannalla, koska tämä on varmasti kaikilla aika herkkä kysymys. Kiitos sitten edustaja Loiseau. Oui, merci monsieur président. Alors monsieur l'Europe... Kiitoksia puheenjohtaja. Mahtavan komission, kaikki vapaaisten komission edustaja Yhdysvaltain viranomaisilla siis haluaa ryhtyä polkumetin toimii Espanjan oliviviejä kohtaan. Nämä Amerikan viranomaiset arvioivat, että nämä olivat neitä myydään alle kilpailtujen hintojen, koska Espanja maksaa yhteisen maatalouspolitiikan tukiaisia jollakin Teisiä vaikutuksia Yhdysvaltojen tuotannolle Yhdysvallat myös tuottavat oliveja erityisesti Kaliforniassa. Protektionistina ymmärrän jopa hyväksyä amerikkalaisten tahdon, mutta, mutta voin myös hyväksyä Espanjan tuottajien hankalan tilanteen, joiden ala ei mitenkään ole kiireellinen ongelma mulle. Mitä EU voi tehdä, jos Yhdysvaltojen asenne vahvistuu ja, ja mitä tapahtuu, jos Yhdysvaltojen toteen edun kaiken edelle. Vaikutus on eri, on tärkeä kysymys, e, koska jäsenvaltioita uhataan – erilaisilla äh, sanktioilla, jos ne ryhtyvät äh, harjoittaa protektionista politiikkaa, joten ne ovat hyvin relevantteja kysymyksiä. Aguilar. Gracias, presidente. Kiitos. Olen iloinen siitä, että käymme täällä tätä keskustelua. Tämä on huolestuttanut Espanjan äh, olivin tuottajia, mutta ei vain pelkästään heitä, vaan tämä on ongelma, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja on otettava todella vielä vakavammin kuin tähän mennessä. Ja haluan tervehtiä myöskin pöytäilivien tuottajien järjestöä, joka on täällä mukana. Ja he ovat siis todella jo kuukausia tämän asian kanssa painiskelleet ja pyrkineet puolustamaan yhteisen maatalouspolitiikan tukea juuri vihertämisen puitteissa Kollegat, 40 vuotta jo on viety pöytä Olivia Sevillasta ja Andalusiasta äh, Yhdysvaltoihin 40 vuotta. Ja yritykset ovat tehneet todella hyvää työtä ja ovat todella luotettavia myöskin Yhdysvalloissa. Ja minulla on ollut mahdollisuus käydä näissä laitoksissa myöskin Yhdysvalloissa. Ja mistä tämä, nyt tämä, tämä hyökkäys oikein johtuu? Tämä on aivan selvää tämä äh, sympatia, jossa, josta äsken puhuttiin niin yhdysvaltalaisia kastaan, kysymys on siis kansallisesta nationalistisesta äh, suojelusta, omien etujen suojelusesta. Äh, kysymys on siis kuitenkin vihreän laatikon tuista, mutta minä en ole ollenkaan tässä tyytyväinen, koska tämä vaikuttaa myöskin varmasti Ranskan tuottajiin. Ja minusta on aivan yhtä huolestuttavaa, että että näitä tuotetaan Ranskassa, Espanjassa ja myöskin Saksassa, koska itse asiassa tässä hyökätään yhteisön maatalouspolitiikkaa vastaan ja ö, yhteisen maatalouspolitiikan tukia ja vihertämistukia vastaan. Kysymys ei ole niinkään oliiveista eikä näistä tällaisista lilukavarsista, vaan itse asiassa kysymys aivan siitä, että uusi Yhdysvaltain hallinto nyt haluaa uudet säännöt ja ö, haluaa myöskin ö, etusijan omille tuotteilleen ja tässä toimitaan nyt Trumpin sävelen mukaisesti. En ole ollenkaan tyytyväinen siihen, kuinka komissio puhui. Minä odotan enemmän. Olen odottanut aikaisemmin enemmän ja odotan edelleen. Kysymys on todella kaupasta. Ja kaupan osalta tervehdin sitä, mitä tässäkin sanottiin, mutta kuitenkin toivon, että olisi vielä vähän tällainen taistelunhaluisempi asenne tässä asiassa, koska tilanne on sietämätön. Ja nyt todella en ole ollenkaan tyytyväinen komission kantaan. Toivon ja odotan, että Hogan tai muut ja Malmström todella ottavat nämä asiat esille saman tien. Tämä on otettava vakavasti, koska kysymys on viennistä joihin annetaan ympin tukia ja kysymys on täysin VTOn sääntöjen mukaisesta toiminnasta. Tämä järjestelmä on tietty tuotantojärjestelmä ja tässä amerikkalaiset suojelevat omia etujaan. Ja toivon, että erityisesti kaupan pääosaston edistäjä kertoo, että mihin toimiin lisäksi ryhdytään ja mitä sitten tehdään, jos yhdysvaltalaiset tekevät sellaisen päätöksen koska kaikki viittaa todella siihen, siihen, että tämä on poliittinen tämä toimi, siis poliittinen. Mitä siis Eurooppa tekee? Aikooko Eurooppa vain äh, niellä tämän? Minä odotan enemmän toimintaa komission taholta ja myöskin parempaa tuotteiden suojelua, ei pelkästään äh, espanjalaisten tuotteiden osalta, vaan kaikkien eurooppalaisten maataloustuotteiden osalta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi l'oiseau, enfin non. Tässä kuultiin jo erinäisiä kommentteja, mutta nyt ehkä kuitenkin komission edustaja, että missä järjestyksessä haluatte vastata, saatte itse päättää. Ehkäpä jompikumpi, ihan miten haluatte, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valkunnan jäsenille kommenteista. Ensinnäkin käsittelisin sitä, mitä edustaja Giler Garcia sanoi. Ei ole agri- tai kauppapääosasto on vain komissio ja työ, jota teemme. Sitä tehdään täydessä yhteistyössä kaikkien komission yksiköiden välillä. Ja kuten sanoin, meillä on tästä jo poliittinen kanta siinä mielessä, että sen sijaan, että vain rajoittaisimme toimintamme, kuten teemme monissa tapauksissa, eli että toimitaan vain niin, että toimi, puututaan tähän tutkintaan. Osaisena toimijana olemme nyt jo käsitelleet tätä poliittisesti USAn hallinnon kanssa, erityisesti saatellaan kahta kirjallista tiedonantoa, ja lisäksi olemme myös olleet suoraan suullisessa yhteydessä heihin. Voin sanoa, että komission jäsen Malmström erityisesti mutta myös koko komission kollegio, jolla tässä suorapanos tai suora osallisuus, niin ottavat tämän hyvin vakavasti. Kova taistelu kyllä, ehkäpä tulen sitten edustaja Luazon kysymyksiin. Kova taistelu kyllä, kun tiedetään, mitä toimenpiteet ovat olemaan toistaiseksi. Tämä kova taistelu liittyy siihen, että teemme kaikkemme, jotta vältetään se, että toimenpiteisiin ryhdytään, ja näin teemme. Teemme kaikkemme sääntöjen, veto on sääntöjen puitteissa, jotta voidaan vakuuttaa Yhdysvaltain hallitus siitä, että toimenpiteisiin ei pitäisi ryhtyä. Tietysti jos epäonnistumme tuossa taistelussa, sitten pitää katsoa, mitä muita vaihtoehtoja on käsillä, mihin voidaan ryhtyä ja voin vahvistaa, että haluamme tietysti torjua tätä emme vain siksi, että se tulee olemaan hankala tilanne espanjalaisille tuottajille, mutta myös siksi, että meillä on tässä systeeminen järjestelmä liittyvä kysymys, ja on hyvin selvä tästä. Tämä johdus siitä, että kolmas maa näitä tukee vastaisuustoimia tässä olisi aiheuttamassa vain nämä toimet, niin tarkoitus on nollata noiden tukien vaikutus, mutta kuitenkin voimme jatkossakin tarjota tukia, joten Tämä peruskysymys on juuri se, jonka kollegani Pavel Gonzales mainitsi, eli että yhtäältä meillä on VTO-neuvottelut, joissa on sovittu VTO ja sitten kanssa tiettyjä tukijärjestelmiä, jotka on sallittu, jotka eivät väristä kauppaa tai markkinoita. Toisaalta on kolmansia maita, jotka yrittävät takaoven kautta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla voidaan nollata tukien toimet, kun ajatellaan vientejä heidän maihinsa, ja se on perusongelma, johon me puuttua. No, <coughs> ongelma tässä on, että emme tiedä mikä lopputulos tulee olemaan. Senpä vuoksi meidän tulee jatkaa tuota hyvin tarkkaan, mutta voin vahvistaa, että kaikki poliittiset tasot ovat tässä mukana komissiossa. Kiitos. Rozumiem, że już nie... Kiitos, jos ymmärsin oikein. Siinä oli komission vastaus. Kiitos oikein paljon. Olisi hyvä, jos voisitte ehkä vielä lähettää kirjasta palautetta komissaari Malmströmille ja Hoganille, jotta he tietävät, missä mennään. Tämä on toinen ongelma heidän pitää sitten myös tehdä jotakin tätä vastaan. Kiitos. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, miten eri valtiot toimivat, kun ajatellaan näitä intressejä, mitä protektionistisia toimia sitten myös on. Näin ollen tämä kohta on käsitelty. Sitten edustaja Nikolsonin vierat ovat täällä tervetuloa opiskelijoita. Meillä on suuri ilo, että olette paikalla täällä tänään. Ja me menemme nyt seuraavaan aiheeseen. No, olette varmaan nähneetkin sen äsken, hän oli kyse ruokaoliiveista ja Yhdysvaltain hallituksen mahdollisista sanktioista, jotka kohdistuisivat näihin mustiin ruokaoliveihin. Ja nyt sitten seuraava kohta, siinä on kyse jostakin aivan toisenlaisesta Nimittäin puhutaan Afrikkalaisen sikaruuton tilanteesta ja EUn toimenpiteistä sen hillitsemiseksi. Ja tämä koskettaa pääasiassa Liettuaa ja Puolaa, mutta tämä vaikuttaa totta kai myös naapurivaltioihin ja koko Euroopan sika-alaan. Tärkeintä on, että sairaus ei enää leviä Ja tämä kaikki vaikuttaa myös kauppaan ja sisämarkkinoihin. Ja tietysti elintarviketurvallisuus liittyy tähän. Ja kuluttajat pitää myös huomioida. Tervetuloa komission edustaja DG Sante pääosastolta. Ensimmäisenä puhuu pääjohtaja Bernard van Hotem. Tunnemme hänet, on aina hienoa, kun tulette paikalle. Saatte puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Yes. Kiitos puheenjohtaja. Kuinka paljon aikaa minulla on? 50 minuuttia. 10, 12, 15, sanotaan sieltä. Pyrin tiivistämään tarinaa. Käsitellään epidemiologista tilannetta, sitä alueellistumista, eli EUn tilalla strategia ja toimien yhteenveto. Afrikan sikarutaan tilanne 2007 2014. Kartasta näe, että, että tämä epidemia alkoi Georgiasta ja levisi 2010, 11, 12, 13, 14. Näette ihan selvästi, kuinka se eteni Georgiasta Venäjän federaation suuntaan, niin sitten se iski 2014 Euroopan unioni ensin valko rajalla Puola, Liettua, Latvia, Viro. Siellä sitä tapahtui. Vihreät ovat tiloilla tapahtuneita ja keltaiset on sitten villisikoin tartunnat, jotka, joita löytyy kuolleena luonnosta. Käydään karttaa taas läpi, että se levisi sitten rajalta useimpien valtionmaiden tila-alueelle. Tässä on Euroopan tilanne kokonaisuudessaan 2016-2017. Paljon vihreitä pilkkuja, eli villisikoja. Miksi? Koska meillä on pakollinen villisikojen tarkastusohjelma ja täällä Itä-Euroopassa. Sillä on paljon vihreitä pilkkuja. Se merkitsettekö tätä esiintyisiväliä federaatiossa? Jos e se on kuitenkin näkyvämpää. Palaan noihin neljän jäsenvaltioon, se tartunta esiintyy myöhemmin. Ja aletaan lyhyesti, mitä tapahtuu Tsekissä kesällä. Sen lähellä tietää löydettiin villisikoja, jotka ovat saaneet tartunnan. Ja sairaus levisi luultavasti ihmisen toimien kautta luultavasti joku kuormaton kuljettaja, joka oli tuonut salamia tai kinkkua Ukrainasta ja sitä oli vapautunut paikalla yöllä. Ja sieltä sairaus oli levinnyt. Ihmisen toimet ovat hyvin tärkeitä. Globaalilla kartalla näyttää, että Tsekissä on vain yksi piste. Sieltä löydettiin 50 villisikaa hyvin pillä alueella, joka näkyy kartalla. Yksi ratkaisevista kysymyksistä Tsekissä on metsästäjien toiminta. Metsästäjät voisivat dramaattisesti auttamaan sairauden häviämisessä, mutta jos metsästäjät toimi oikein, heidän toiminsa voivat myös levittää sairautta isolla alueella. Tsekissä oli oikein hyvää yhteistyötä metsästäjien kanssa ja tähän mennessä olemme onnistuneet pitämään sairauden villisijoissa vireytyneellä alueella. Jos vähän peruutetaan dioissa viikoittaista esiintymistä, tässä oikeimmalla näkyy että vähän tapauksia. Toivomme, että Tsekissä jatketaan toimia sairaus saataisiin hävitettyä sieltä. Ram, Ramanesta sairaus kaksi takapihalta. Inhimillinen tekijä. Laitonta, luultavasti ukrainalaista lihaa. Ja sitten sieltä saivat ruokajätteitä takapihalla. Olet olivat esikaupungeissa. romanien lääkintäpalvelut tekevät hyvää työtä, joten sairaus ei levinnyt noiden kahden sikatarhan tai karsinnan ulkopuolelle. Joten toivottavasti romanien tapaukset tapausta voidaan pidettää soljettuna. Tässä on romanian kartta. Näette, että kysymys on esikaupungista, joka helpotti tätä sen palvelusten toimintaa. Se, kuinka paljon epidemioita tänä vuonna Tsekissä paljon villisikoja, mutta rajoitettuna pienen metsätilkkuun. Muut esiintymät ovat olleet muissa valtionmaissa ja Romaniassa olivat no, kaksi sikaa. Mitä olemme EU-ssa tehneet on perin? Tässä nopeasti 2014 puolessa välissä, jolloin ensin kerran valko tuli, tuli Leton ja Puola villisikoja, jotka tartuttivat sairaan tämä alueellistuminen. Yhdysvallat, Kanada hyväksyvät tämän muualla Venäjällä. Ei hyväksytä EUn sianlihaa. Jätäkääpä sote kaksi täysin erilaista tilannetta. Ja kartta nopeasti näemme, miten tämä on kehittynyt 2014 nykytilanteeseen. Sininen alue on puskurialue, ja on tartuntoja, mutta Vilisiassa ei ole tartuntoja. Vaalipunainen alue, villieläimet ovat saaneet tartuntoja ja punainen alue. Ja punaisella alueella tartuntoja on tiloilla. Eli punainen on tila, vaaleanpunainen on viljellä, mitä sinisellä aloilla kauppaa voi käydä monen kanssa. Tilanne on muuttunut kovasti. Jos ihminen tekee tätä pois, se, jonka mainitsin aikaisemmin, jos suosituksia noudatetaan, jos luonviljelämiä hallinnoidaan hyvin, niin sairaus etenee kilometrin kuukaudessa, mutta jollakin alueella metsästäjät ovat käyttäneet tavalla, joka ei täysin suosituksia noudata ja jollakin kartoilla näemme, että sairaus on tauti on levinnyt dramaattisesti. Eli meillä on 36 täytäntöönpanot säädöstä, jossa olemme käyneet läpi tilannetta asiantuntijoiden kanssa, mikä on strategia. Kaksi aloittaa ensinnäkin villisikojen hallinta. Täytyy painottaa, että metsästäjän käyttäytyminen on erittäin tärkeää, että taudin leviämisen ehkäisemiseksi sitten tuo inhimillinen tekijä ihmiset, jotka tietämättään tai huomaamattaan vaarantavat mun EUn tuomalla lihaa tai muuta omaa tuotia tartunta-alueelta tartuntavapaalle alueelle. Tsekoslovakian ja Romanian tartuntatapauksen vuoksi kaikki nuo jäsenvaltiot, jotka eivät ole olleet mukana, ne ovat saaneet herätyksen vahvistaakseen tietoisuutta, jota tarvitaan yhteisössä. Puhuin metsästäjistä, kuormatyökuljettajista, metsätyöntekijöistä ja myöskin maan tilalla työskentelevät ihmiset, heitä tulee paljon – työskentelemään EU-maatiloilla. Ja Viljana täytyy tietää, että he saattavat olla riski, kun ne tuovat omaa tuontia, ne salamia tai kinkkua tai kengissä. Koska virus on todella vastustuskykyinen. Kansainvälisesti Kiefstadin alaisena, joka maailman maatalous, joka maatalousjärjestön FAON ja OIEn alainen organisaatio. Me olemme pyrkineet varmistamaan johdonmukaisen lähestymistavan kaikissa maissa, ei ainoastaan eu maissa maa myös Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa – Me ollaan kahden päivän kokouksia eri paikoissa. Aluksi ää, villisikojen hallinta, sitten takapiha, takapihan tuotanto sen tietoisuus ja kommunikointi. Eli seitsemän maata, kolme Baltian maata, Puola, Ukraina, valko ja Venäjä. Ollaan käyty myös muissa maissa että kaikki ymmärtävät tilanteen. Meillä on myöskin villisiä hallinnan asiantuntijoita ja myöskin tällaisen takapiha siellä tuotannon asiantuntijoita, jotka ovat paikan päällä vaan näitä neuvoja. Mukaan lukien Tsekille ja Romanialle. Komissio Andrew Kaittis on myöskin järjestänyt kolme korkeataisen ministeritapaamista, jotka on jo järjestetty seuraavan Prahassa parissa kuukaudessa. Meillä on tässä tasolla ministeritasolla yli 10 ministeriä kokouksessa lisännettämässä tietoisuutta ja painottamassa tukemassa eläinlääkintäpalveluita antamaan suuntaviivoja. olen ottanut maailman kapajärjestön esille. Ja mainitsin, että kun ensimmäiset tapaukset ilmenivät Baltiassa, Venäjä päätti tulla kieltää sianlihan tonnin kautta EUn. EU sitä voinut hyväksyä. Me veimme jutun Genevassa. Hoitamme ensimmäisen osan maailman hyväksi sen, että olemme oikeassa, että, että joilla oli toimet, jotka olivat riittäviä kaupan suojelmiseksi ja Venäjällä on nyt velvollisuus lopettaa sen ihan tuonti, mutta kuudes joulukuuta käsitellään takaraja, joten kuudes joulukuuta tänä vuonna Venäjän federaation täytyy hyväksyä lihaa muualta jos ei välttämättä tee sitä, niin sitten me jutun maailman kapajärjestön relevanttien menettelyjen kautta. Olemme antaneet paljon tukea. Ei ainoastaan jäsenvaltioille, myös naapurimaille, työpajojen ja teknisen avun kautta. Erityisesti yhteisen eläinlääketieteelliselle kriisitiimillä. Heillä on asiantuntijoita kentällä ja he voivat antaa neuvoa jäsenvaltiolle, miten, miten hallita viljeläin kantoja tai kotisianlihan tuotantoa, niin kuin Tsekissä ja Romaniassa. Saamme myös Euroopan elintarvike turvallisuusviranomaista neuvoja. Meillä on EUn viitelaboratorio, joka on auttanut lähetetään reagentteja jäsenmaihin testaista varten rahoitustukea. Ei ainoastaan jäsenmaissa, jossa on tapauksia, vaan ka- kaikilla Itärajamailla Suomesta Romania tietoisuuskampanjoita Skastalainen käsitellään EUn viillisikaa hallintaa ja korvaukset jäsenvaltiolle, joihin tämä on vaikuttanut. Tässä on taulukko, jossa on yhteisrahoitus 2013 eli ennen Toimme jäsenvaltiota, tässä on suuri riski. Isoin summa on 36 miljoonaa euroa. Totta kai tarjoamme rahoitusta EUn ulkopuolella. Haluan välttää sitä, että tämä ei leviä EUhun. Käytämme rahaa EUn ulkopuolella, jotta se tauti pysyisi siellä. Myös maailmassa ja Ukrainassa auditointia tapahtuu siellä. Lopuksi kesällä. Ei ole niitä puolella. Ja jälleen lisätään tietoisuutta rajavartioinnista. Tätä se, että ihmiset, jotka tulevat Venäjältä, Valko-Venäjältä, Moldovasta, saisivat Olemme antaneet tietoja tuonnista ja, ja saan paljon esiintymiä. Ja saan vähän tietoa lampiskin disiisistä sairausesta, että olen varmaan kuulleet se tuli 2015 Eurooppaan. E, olemme katsoneet koordinointi ja sairauden leviämiseksi. Meillä on lampiskin tautiin rokote, joka toimii, ja EU on tarjonnut rokotteita kaikille sinisille maille, Bulgarialle, Albania, Fyrom, Kosova, Serbia, Montenegro. Että tauti leviäisi pohjoisempaan. Ja eläinlääketieteellisten palveluiden ansiosta meillä oli Pandio Kaitiksen kanssa tapaaminen, jossa oli 50 ministeriä Italiasta, Itävaltaan ja kautta Balkanin, Turkin ja Israelin. Me olemme onnistuneet levittämään taudin pysäyttämään sen leviämisen. Meillä oli kaksi puoli miljoonaa rokotetta, jotka lähetettiin tarpeen mukaan kaikki Balkanin maihin, myös Kreikkaan. Ja tällä hetkellä sitä Albania. Ja se rokottaminen oli vähemmän takoista kuin muualla vielä esiintymiä, mutta muissa maissa – 2017 ei raportoitu tartuntoja, joka saattaa, että ole koordinaatio ja kannusteet käyttää rokotteita olivat tärkeitä, jotta sairaus ei levisi edelleen slovakia, Slovakiaan, Sloveniaan, Itävaltaan, jotka olivat oikein huolestuneita. Olemme tilanteessa, jossa meillä on alueita, jos virus yhä kiertää ja tämmöisiä keltaisia alueita, joissa virusta ei enää löydy, pyrimme vahvistamaan. Ensi viikolla, kun meillä on hänen 15 maan kanssa tapaamisessa, me määrittelemme ensi vuoden strategiaa ja pyrimme uuteen taunin niin Tauninista 2019. Tämä lopettaisi. Näin me olemme tehneet Lampiskin taudille, jota emme saisi unohtaa. Kiitoksia kovasti meidänkin puoltamme. No, kyllähän tässä nyt on ihan hyvin aikaa. Täällä on vielä muitakin. Puolalaisia vieraita salissa. Rouva Sikora. Tervetuloa. Ja nyt edustaja Schreier. Dank u wel. Voorzitter, in, in Nederland heb ik in uh, Kiitos puheenjohtaja. Alankomaissa 97 meillä oli sikaruttoa todellinen tragedia. Toivon mukaan epidemia voidaan suitsia mahdollisimman pian. Kun pidin tätä esitelmää oikein hyvänä ja olemme useita esitelmiä tästä jo kuulleet ja olen kuullut myöskin paljon kritiikkiä metsästä ja kohtaan. Sanotaan jopa niin, ettei pidä metsästä ollenkaan, koska sillä on huonoja vaikutuksia. No nyt haluaisin kertoa teille, että metsästäjillä kuitenkin on hyvä rooli, mutta he eivät aina pysty kaikkia asioita ratkomaan, joten haluaisin kuulla ehkä vielä lisätietoja tästä Puolassa tietääkseni metsästäjät siis liikkuvat kautta Euroopan. On siis hyvin tärkeää, että he tietävät, miten asiat täytyy hoitaa ja mitä ei saa tehdä. Sitten toinen kysymys vielä, joka liittyy sikaruuttoon. Onko tämä tilanne harmonisoitu kautta Euroopan. Tähän mennessä näin ei ole tehty. Ja sitten vielä kaikkein tärkein asia, joka liittyy sian lihan tuontiin Venäjältä. Olen iloinen siitä, miten asia on edennyt. Toivon mukaan tässä voidaan mennä pitemmälle. Mitä tulee villisikoihin, niin ymmärtääkseni ähm, kaikki äh, sian, villisijat on äh, tapettu. Tämä on mukavaa, että venäläiset ovat näin tehokkaita, mutta äh, nyt kuitenkin olen kuullut aivan muuta metsästiltä. mutta haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä. Kiitos. Edustaja Agnew. Thank you, Kiitos. Minä tässä vielä opin uutta. Ja meillä ei Britanniassa ole paljon villisikoja, mutta jotkut ovat kyllä päässeet karkuun tiloilta tämä tauti. Sikatauti vaikuttaa hyvin vakavalta ja, vakavalta ja se on levinnyt nopeasti. Onko se kuin tämä kanitauti, jossa he ovat toipua ja kehittävät oman resistenssinsä ja sitten kun tämä on käyty yhden alueen läpi, niin se tulee, niin se on niin vakava aina. Ja sitten lopulta tulee tasapaino, jossa tämä vain kulkee ikään kuin sykleissä ja eläimet sitten sieltä sitä. En tiedä taudista tarpeeksi ymmärtääkseni ei ole mitään vaikutusta, niin kuin oli nautaeläinsauksissa, jossa jotka saattavat tarttua ihmisiin, mutta voitteko vahvistaa, että tässä ei ole mitään zoonoottista eläintaudillista vaikutusta tällä afrikkaisella siikaruutolla? Mainitsitte, että paljon liikehdintää on nyt puolalaisisten joukossa. He tulevat myös Britannian työskentelemään tiloille, maatiloille ja Baltian maiden ja Puolan viranomaiset Innoittavatko he siitä, että nuo puolustuvat Britanniaan saattaisivat tuoda mukanaan ongelman? Kuinka paljon tietoja ja valistusta tässä tehdään? Ja vastaus on kysymys taitaa olla ei, koska et tästä lampiskin taudista ja rokotteista, mutta ette maininneet sitä Afrikan sikaruton kohdalla, joten sille ei taida olla rokotetta. Mutta kun puhutte siitä, että päästään sitä irti, niin mitä se nyt tarkoittaa? jos halutaan päästä eroon tästä, todellista haluatteko tappaa kaikki nämä sijat raja-alueilla, miten tämä nyt ikään kuin lakaistaan pois? Kiitos. Seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tämä asia on toistuslistalle. Kiitos myös komission edustajalle näistä kattavista tiedoista. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen näistä tiedoista. Se on ehkä jo kolmas kerta. Toisaalta on hienoa, että komissio etsii vaihtoehtoja, joilla estetään tämä sairauden leviäminen. Valitettavasti tulokset eivät ole tyydyttäviä. 2014 vuodesta lähtien tilanne on heikentynyt, joten Näissä maissa ei ole toimenpiteitä, jotka olisivat tehokkaita. Tulen Liettuasta, joten Liettuassa meillä on ollut 2014 tiettyjä tiloja ja nyt sitten kaksi kolmasosaa alueesta on kokenut tätä sikaruttoa. Ja näillä alueilla pienet tuottajat eivät voi enää kasvattaa sikoja, eli pien tilat eivät voi enää harjoittaa toimintaansa joten tällä hetkellä Liettuassa ei voida tuottaa sianlihaa sillä kuin 50 prosenttisesti, eli 50 prosenttia sianlihasta tuodaan muualta, eli jos meillä ei ole tuota mahdollisuutta, niin meillä ei tule liian vähän sianlihaa Liettuassa. Kuulimme sitä, että tätä sianlihaa, tai korottaa sianlihaa naudanlihalla, mutta kuitenkin komission sääntöjen mukaan emme voi nostaa karjan määrää ja lampaiden määrää, sillä se on sääntöjen vastaista, joten emme voi kasvattaa sikoja, emme voi kasvattaa nautoja, emme voi kasvattaa lampoita, joten olemme nyt umpikujassa. Ette maininneet tänään näiden tärkeän tapahtuman Euroopan tasolla. Vuonna 2014 suuri maatila havaittiin Liettuossa 20 prosenttia sijoista, 20 000 siis siikaa teurastettiin ja haudattiin, joten se sitten Liettuossa sama toistui. Eli 24 000 sikaa teurastettiin ja haudattiin. Tai siis tapettiin. niin kuka voisi taata, että nämä toimenpiteet ovat tehokkaita pientiloilla, sillä jopa, tai siis suurtiloilla, sillä meillä ei ole pientiloilla tehokkaita toimia edes siellä. Emme tiedä, mistä tämä saastuminen on saanut alkunsa. Me emme tiedä, mistä tämä tauti kontaminaatio tulee. Mainitsitte salamin, kinkun, mutta en ole varma, onko tämä vakavasti tuttava selitys. Toimenpiteiden tehokkuus ei ole tyydyttävää. Tilanne menee vain pahempaan suuntaan ja muutama vuoden kuluttua koko Puola tulemaan sika ruttua kärsinyt. Täytyy odottaa ehkä, kunnes sikaruttu tulee Saksaan tai Ranskaan, kunnes alkaa tapahtua. Joten pitää nyt sopia prioriteetista, jos villisijat, jos niitä nyt pidetään taudin aiheuttajina tai kantajina, niin meidän pitää nyt sitten jättää tämä kysymys metsästäjille. En pidä olla naurettavia metsästäjät, heitä kiinnostaa. He useat eläimet, heitä ikinä kiinnostaa se, että he tappaisivat vain tiettyä eläintä. He eivät edes yritä tappaa vain naarta, vain uroksia, joten olette kuluttaneet 10 miljoonaa tai 5 miljoonaa ensimmäisenä vuotena vuonna 2017. Pitäisi ehkä 36 miljoonaa jo. 50 vuoden kuluttua tarvitaan vieläkin enemmän rahaa, jos halutaan estää tämän ilmiön leviäminen. Nyt sanoitte tänään, että Tsekin tasavallassa ja Romaniassa sikojen määrä on he suvennut loppuun, mutta en usko teitä, sillä Liettuassa tästä puhutaan kyllä paljon, mutta toimi- tuloksia ei olla nähty, joten meidän tulee pohtia pakollisia toimenpiteitä tarvitsemme etenemissuunnitelman ja se pitää panna täytäntöön sillä, jolla me teemme tämän nyt, niin jatkossa tulemaan suuria huolia. Kollegamme juuri sanoi, että tämä tauti ei vaikuta ihmiseen, ei se tartu ihmiseen, mutta onko tämä luotettavaa tietoa, joten toivottavasti löydetään hyviä ratkaisuja. Dziękuję pan poseł Pan poseł. Kiitos. Seuraavaksi Buda. Olkaa hyvä. Pana posła. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, sigur este extrem de important. Kiitos hyvin lyhyestä on hyvin tärkeää keskustella tästä asiasta. Olen romanialainen ja valitettavasti Romaniassa meillä on ollut näitä pesäkkeitä. Olisi hyvä tietää, kuinka voitaisiin rajoittaa konkreettisesti äh, eläinten liikkumista. Eläimet eivät tunnusta rajoja. Äh, ihmiset äh, tietysti näin tekevät, mutta kyllä näihin eläimiin nämä samat rajat eivät päde. Olen, on ajateltu, että käytettäisiin joillain alueilla vaikkapa sähköaitoja, esimerkiksi vaikkapa, ettei Ukrainan ja Romanian välillä voisi villisiat liikkua. en usko, että metsästäjien ja heidän toimiinsa voi täysin luottaa. Tarvitaan varoja, äh, tarvitaan myöskin äh, tiettyjä sääntöjä varmastikin. Äh, metsästäjät haluavat metsästää enemmän villisipoja, sikoja, mutta varmasti myöskin valtioiden pitäisi myöskin määritellä, mitkä määrät ovat sellaisia, joita voidaan Äh, valvoa. Kiitos sitten edustaja Petir. Gospodine predsjedniče, pa mi u Hrvatskoj na svu sreću nemamo problem sa bolestima. Kiitos, onneksi meillä ei ole ongelmia näiden tautien kanssa, mutta meillä on ongelma sen kanssa, että sikojen määrä on lisääntynyt tietyillä alueilla. Niin määrä on lisääntynyt niin paljon, että ne tunkeutuvat pihoihin, ne tuhoavat äh, peltoja ja viljelijät eivät enää tiedä, miten ongelman ratkaisisivat ymmärtääkseni, on niin, että tässä on hyvät perustat, mutta meillä oli kuitenkaan tiettyä määrää sikkoja ja on yhä enemmän villisikoja. Minä kiinnostaa, että mitä suosittelisitte meille jäsenvaltiona? Mitä jäsenvaltiot voisivat tällaisissa tilanteissa tehdä, ja mitä niiden pitäisi tehdä, jotta sika kantaa voitaisiin karsia ja jotta peltoja suotaisiin. Kiitos. pani Kiitos. Siinä kuultiin valiokunnan jäsenten kysymykset ja kommentit. Minulla on vielä kysymys. Miten arvioitte meidän logistiset valmistelumme? Eli Tässähän halutaan likvidoida suuria kantoja alaahan on yksityistetty. Tämähän kaikki vaikuttaa nyt jo alan toimijoihinkin. On hienoa, että teillä on nämä pilottihankkeet. Ja sinältä toimineet myös ennakoivasti. Tämä tauti koskettaa tietysti pientiloja, jotka eivät ehkä pärjää ja selviydy. Ja tämä koskettaa siis eniten pientiloja, jotka eivät ole voineet täyttää tiettyjä ehtoja varmistaakseen, ettei tämä koskettaisi heitä Siellähän on enemmän tästä perinteistä kasvatustoimintaa. Ja nyt kuitenkin tilanne on muuttumassa. Ja tätähän rahoitetaan tietysti, jotta voitaisiin saada muutoksia aikaan, jos pieni sikatila likvidoidaan. Ja jos ajatellaan näitä kustannuskysymyksiäkin, niin siitä herää kysymys näihin toimenpiteisiin liittyen. Onko tässä mahdollista men, onko mahdollista alkaa kasvattaa muita eläimiä siis myös? Sillä tässä halutaan, ettei tauti enää leviä. Mitä aiotte tehdä, jotta tämä voidaan saavuttaa? Olisi hienoa, jos voisitte nyt vastata. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Let me... Kiitos. Annan yleisemmän vastauksen kollegasta puhuu villisijoista. Kuten arvaatte, valmistautuminen tietoisuus ovat ratkaisevia, jotta sairaus ei saapuisi alueelle ja leviäisi. Valmistautuminen ei koskaan nostaa viranomaisia, vaan myös viljelijöitä Edelleen täytyy ymmärtää, miten virus pääsee tilalle ja liittolainen kollega mainitsi, että turvallistilalle, jossa on paljon turvallisuustoimia ja paljon sikoja, virus joskus pääsee sinne. Ja ja kaksi vuotta sitten iso sikatilas oli 20 000 sikaa joutui viruksen kohteeksi ja tuhoutui. Tiedän, että Ilsenässä kuningaskunnassa ei ole villisi. Se on hyvä teille ja Tanskalle, jossa on hyvin vähän villisikoja tai vain eläintarhassa. Sairauden välttäminen on helpompaa, mutta noissa maissa – edelleen täytyy olla tietoisia. Ja itä-arvostetut olevat viljelijät, heidän pitäisi olla tietoisia vaaroista, joita esimerkiksi kinkku tai salami voivat aiheuttaa. Mutta myös metsässä kävely. Kun sitä on virusta metsässä, virusta on sitten saappaissa ja Tämä on yksi valtien erityispiirre, jossa eh, sienten poiminta on hyvin, poimiminen on hyvin yleistä jonakin kausina. Ja siellä näkyy myöskin, että tämä kotoinen sijan tuotanto johtaa tartuntoja. Sairauden nopeita leviämistä voi e-, ehkäistä pitämällä vielä sikoja pois ja, ja sitä tapahtuu Meillä on tehokkaita strategioilla pyrimme vähentämään virustaakkaa metsässä esimerkiksi, jos kuollut ruhosi, kuolleen eläimen ruho siirretään pois, koska virus pysyy aktiivisena ruhossa pitkään, niin silloin myöskin tartuntoja vähennetään. Ja rokotteet. Rokotetta ei ole. Emme ole lähellä rokotteen löytämistä. Mutta me mainit, mutta käytämme miljoonia rokotteen löytämiseksi. Ensin injektiona ja sitten luultavasti suullinen rokote, mutta tämä ei lähet tulevaa sotaa. Ihmisille tämä ei ole vaarallinen. Ei suunnaa tästä vaaraa. Romaniasta sanoisin, että virus näyttää häipyneen Romaniasta. Se oli esikaupungilla takapihalla. Niin kauan kuin se ei leviä villisikaan, voimme olla rauhassa. Venäjästä. Yhdistäisi Venäjän Valko-Venäjän. valko että heillä ei ole ollenkaan villisikoja. Meidän oli vaikea uskoa tuota. Ja, ja tässä oli syy, että ei ollut tartuntoja, mutta kokous, kokouksen jälkeen – me vakuutimme heitä ja myös, että heillä on villisikoja, mutta eivät löytäneet sairautta, mutta sairaus on siellä. Maiden täytyy valmistautua. Monissa maissa pyritään lisäämään villisien metsästämistä vähentämällä villisikojen määrää metsissä. Ainakin tänä vuonna on ollut paljon enemmän villisikoja kuin koskaan aikaisemmin. Alueella ei ole tartuntoja. Metsästäjän pitäisi auttaa kannan karsimisessa. Ja e-, Genevässä venäläisten takaraja noudattaa tuomiotaan 6. joulukuuta, jos he eivät noudata sitä. Jatkamme menettelyä VTO-sääntöjen mukaisesti ja korvaus korvausmenettelyyn. Nyt annan puheenvuoron kollegalle tässä naapurissa. Että he voivat lyhyesti selittää metsästäjän strategian. He ovat tärkeässä asemassa. Heistä voi kovasti apua tai haittaa. Heidän täytyy selittää, mitä pitää tehdä ja ei tehdä. Se on tärkeää ja Tsekissä olemme onnistuneet tässä. Thank you. Just to, to complete a little bit, we do have a strategy for the voin hiukan täydentää. Meillä on strategia villisikojen hallinnointiin. Se on pitkän aikavälin ohjelma ja siihen sisältyy muun muassa se, että metsästäjät eivät välttämättä ymmärrä, mitä heiltä odotetaan ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Esimerkki Tsekin tasapallosta on hyvin ähm, selkeä. Tietyillä alueilla virusta on, niin siellä ei pitäisi ampua näitä villisikoja, vaan niitä pitäisi antaa kuolla siihen tautiin, koska jos niitä ammutaan siellä paljon, ja tämän totesimme äh, venäläisten kanssa keskustelussa, että kysymys on Kalashnikov-tekniikasta, niin se on katastrofi. Ja metsästäjät kuuntelivat Venäjän, Venäjän televisiota aluksi ja käyttivät Kalashnikov-strategiaa ja todella tästä tuli aikamoinen sotku. Ja tämä näkyy juuri noissa kartoissa, erityisesti kun ajatellaan kaikkein pohjoisimpia Balt- Baltian valtioita. Sitten mitä Tsekin kollegat, metsästäjät siis tekevät, äh, niin he ovat täysin lopettaneet tietyillä alueilla metsästyksen, jossa tätä virusta on noin 54 kilometriä, siis käytännössä yksi metsä ja siellä ei ollenkaan äh, metsästetä eikä ammuta villisikoja, äh, vaan tehdään täysin päinvastoin paljon laajemmalla alueella, jossa tätä tautia varmasti tiedetään, että sitä ei ole, niin tehdään kaikki, jotta voidaan terveiden villisikojen määrää vähentää ja kaikennäköinen ruokinta myöskin on lopetettu ja myöskin pyritään oppimaan kaikki, mitä voidaan ja myöskin erityisesti juuri lisääntymisvaiheessa olevat naaraat. Ja yleensä tästä kuitenkaan metsästäjät eivät pidä. Heille kuitenkin sanotaan, että näin täytyy tehdä ja he saavat kannustimia tähän. He saavat palkkioita jokaisesta naaras villisiasta, joka on metsästetty. Joten näihin kahteen elementtiin pyritään äh, pidättäytymään, eli joillekin alueille, joilla on paljon näitä äh, virus, virusta kantavia eläimiä, niin pyritään lopettamaan toiminta täysin, ja sitten toisaalta taas niitä metsätäytyy, tällä pyritään suitsimaan tuo äh, sairauden leviäminen, ja tällä tavalla ja me ja metsästäjät olemme edenneet aika hyvin, koska tällä tavalla tämä on saatu pysähtymään tämä taudin eteminen kohti länttä. Se etenee etelään, mutta erityisesti juuri Ukrainan lähettyvällä tilanne alkaa olla hallinnassamme ja olemme voineet pyrkineet tiettyihin EUn metsästäjien vaikuttamaan, mutta tämä on hyvin vaikeaa kuitenkin Ukrainan metsästäjien osalta, joten toivon mukaan tämä toi vähän lisävalastusta tähän asiaan. Nie e, Ihan täysin. Senpä takia. Edustaja Agnew, minuutti. Yes, e, e, one of... Kiitos. Yksi asia, johon ette palanneet on taudin vakavuus. Toipuvatko sieltä tästä niin kuin kanit toipuivat aikoina tästä taudista ja sitten tulee tämä tasapainottava vaikutus? Uh, the disease kills uh, the... Tämä sairaus tappaa villisiän ja sieltä hyvin vähän alle 0,5 prosenttia, jotka pääsivät jäädä henkiin. kirjan soden mukaan 100 prosenttia eläimistä kuolee sairauteen nopeasti kahdessa kolmessa päivässä allekin. On olennaista, että sairauden annetaan tappaa eläin. Antaa sairauden toimia itsessään ja sitten ruho siirretään, jotta virus ei tartuttaisi muiden eläinten ottaa sukupolven ruohon ruumiin siirtäminen on tärkeää. Erityisesti pohjoisessa, jossa mä oon jäätynyt talvella. eikö jäätynyt ruumis talvella jäätty ja sitten se sulaa keväällä, niin varsin vielä paikalla syö villisikaa. Se on ruhan siirtämisen idea. Ja. ja se ja Die wilde zwijnen, die dooien, worden toch gewoon opgevreten door de vos. Minulla on muutama lyhyt kysymys. Siis kai myöskin sudet syövät näitä villisian raatoja metsissä. Näin asia kai on. Pari kysymystä. maissa meillä on ollut aika paljon kokemuksia tästä sairaudesta ja toivottavasti voisimme auttaa muita maita oikeassa lähestymistavassa. Meillä tapettiin tuhansia eläimiä ja kriisi saatiin loppumaan, mutta ehkäpä tällä kovalla kokemuksella olisi jotain käyttöä muissa maissa. Znane, e, Niin, nämä käytänteet komissio jotakin tuntea. Muuten olkaa hyvä. E, indeed. Kyllä niin. Alankomaat. Siihen tämä vaikutti, mutta ei Afrikassa sikarottu, vaan toinen siikatauti 90-luvun lopulla. Ja se johti siihen, että yli 11 miljoonaa sikaa piti tappaa Alankomaissa, mutta tämä afrikainen sikaruttovirus käyttäytyy aivan toisella tapaa ja villisijat tai osat viruksesta, jossa no siis tuo virus on paljon läsnäolevampi kuin tämä nykyvirus, joten kaksi aivan eri asiaa kyseessä kaikki jäsenvaltiot, ei vain Alankomaat. No sanoin tämän esityksen aikana, koska tämä Romaniassa, Tsekin tasavallassa nyt tapaus, olivat herätys. Kaikki ymmärsivät sen, että mitä tapahtuu Romaniassa, mitä tapahtuu Tsekin tasavallassa, voisi tapahtua myös muissa jäsenvaltioissa. Ja valistustyötä on lisätty. Esimerkiksi Saksassa on jaettu lehtisiä idästä tuleville rekkakuskeille ja monet maat ryhtyvät toimiin, joita olemme rahoittamassa myös, jotta vältetään se, että tauti leviää kannassa, mutta myös tiloilla, tai siis vilisikojen ja tilojen parissa maissa, jossa, tilan, jossa tämä ei ole vielä läsnä. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitos näistä tiedoista ja kiitos vastauksista. Tänään oli poikkeukselliset olosuhteet. Ei ollut aikarajoitteita teille eikä myöskään valikunnan jäsenille. Lämpimät kiitokset. Pidetään yhteyttä, mutta tämä kohta päätän tähän. Toivotan teille hyvää illan jatkoa. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jatkamme. Seuraavaksi agrivaliokunnan valtuuskunnan virkamaat Kroatian 11-20. syyskuuta koskevan selonteon esittely. Meiltähän oli siis valtuuskunta, joka matkusti Kroatiaan ja Putin ongelmista ja haasteista, joita Kroatia maataloussektorilla koetaan – Ja halusimme myös tarkastella YMPn vaikutusta siihen, että Kroatia liittyy unioniin 2013. Ensimmäinen heinäkuutahan Kroatia liittyi unioniin. Ja kroatialaiset kollegamme Marianne Petir ja Ivan Sjefkovic järjestivät tämän vierailun – ja he olivat koko ajan ryhmän mukana. Sitten myös sihteeristö oli mukana järjestämässä tätä valtuuskunnan matkaa. Edustaja Des oli paikalla, edustaja Müller, Senra, Rodriguez, Bogovic, Tarabella, Caputo ja edustaja Gosievska. Ja itsekin pääsin paikalle. Opimme paljon käsittelimme tämän tuoreimman jäsenvaltion ongelmia hyvin syvällisesti. Haluaisinkin kiittää edustaja Petiriä ja edustaja Jakovčićia Edustaja Peter järjesti ensimmäisen osan, edustaja Jakovčić toisen Luulenpa, että tämä oli erittäin, tai oli sitä että tämä oli hyvin onnistunut ja mielenkiintoinen matka. Ja hyvin miellyttävää tavalla te tämän järjestitte. No me olemme myös valmistelleet matkaa ja lämmin ilmapiiri vallitsi kaiken aikaa. Eli olkaapa hyvä edustaja Petir. Kiitos ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ottivat kutsun vastaan ja matkustivat Kroatiaan. Ja Hienoa, että päästä tutustumaan Kroatian maataloussektoriin, maitoalaan, lihaalaan, kasvisalaan. Ja sitten tutustuimme myös nuoriin tilallisiin. Tämä ala on erittäin tärkeä. Kyllä myös viiniviljelmää olen vakuuttunut siitä, että näette sen, mitä eroja on olemassa vanhojen ja nuorten jäsenvaltioiden välillä, idän ja lännen välillä. Ja toivon, että keskustelut tuot, maataloustuottajien kanssa olivat teille opiksi. Jos ajatellaan sitten, miten tulevaa maatalouspolitiikkaa muodostetaan ja miten näitä ongelmia käsitellään. Ja yksi ongelmistahan on myös se, että on paljon huonoja, huonolaatuisia tuotteita, joita tuodaan Kroatian markkinoille. Ajatellaanpa nyt sitten, että no siis on tämä suuri haaste, joka on, jotka ovat nuo epäreilut menettelyt. Tämä on meille prioriteetti myös tässä valiokunnassa, sillä maito Kroatiassa, no viidesosa vähemmän maitoa on ostettu Kroatiassa – kuin 2012, ja on hyvin selvää, että tässä on kyse epäreilusta kilpailusta, ja että me taistelemme tässä kaikki yhdessä, niin pitäisi ainakin olla. On myös tärkeää mainita se, että kun keskustelimme sian liha, sian kasvattajien kanssa, että edelleenkään emme ole omavaraisia sianlihan osalta tuottajillamme on ollut paljon menetyksiä, paljon suurempi menetyksiä vuonna 2015, ja kaupoissa myydään pakastettua vanhaa lihaa, ja merkinnöissä, etiketeissä sitten tuo teurastuspäivä ei ilmoiteta, sen takia tämä saattaa johtaa väärinkäytöksiin. Olen vakuuttunut siitä, että myös nautitte paikallisista herkkuruistamme ja kroatialaisia tuotteita tarjosimme, joilla on tuotesuoja ja kovasti teemme sen, että tee, sen, sen eteen töitä, että yhdessä viranomaisten kanssa voisimme tukia kroatialaisia tuotteita lisää. Yksi positiivinen esimerkki olivat myös nuoret maanviljelijät ja tuottajat ja luomu viljelijät, jotka opitte tuntemaan, tuot kuitenkin esille myös sen, että on olemassa merkittävä ongelma se, että on paljon, tai siis nämä korot luotoissa ovat korkeita kuin myös Saksan kollegoilta, että korot Kroatiassa ovat 0,2 prosenttia ja Kroatiassa 80 prosenttia. Ja tällaisessa tilanteessa me voi olla kilpailukykyisiä. Hedelmä tuottajat myös valittivat, että kolmasista maista tulee paljon helmiä ja kasviksia. Ja niitä käsitellään aineilla, jotka eivät ole sallittuja EU-ssa. Ja halusimme, että tässä ryhtäisiin toimenpite- toimenpiteisiin ja sitten pitää, tarvitaan tarkempaa kontrollia. Mutta jos näin teemme, niin muut valtiot sanovat, että se ei ole hyväksi. Olen sitä mieltä, että meidän pitää suojella kuluttajiamme ja laadukkaita elintarvikkeita meillä tulee tarjota, mutta pitää myös ajatella ja suojella tuottajia ja viljelijöitä. Kaikki ovat samaa sieltä, että tarvitaan kriisirahasto, joka tulee siis maa talousbudjetin ulkopuolelta, ja se on myös meidän kantamme tässä valiokunnassa. Ja olen vakuuttunut siitä, että tulemme onnistumaan tässä, tulemme perustamaan tällaisen rahaston sillä. Edessämme on paljon haasteita, paljon epävakaustekijöitä. Senpä takia meidän tulee ajatella maa, viljelijöitä ja tuottajamme. Ja Tolosic, Kroatian maatalousministerin, hänet tapasimme myös. Ja sitten oli myös Kroatian parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja ja saimme paljon tukea ideoillemme. Ja vierailemme myös Zagrebissa Jetička Moskovicassa. Sieltä tapasimme puuklusterin edustajia tämä ala on kasvamassa. Haluaisin kiittää teitä vielä, että kävitte meillä vieraina. On loistavaa, että saitte niin paljon muistoja. Toivottavasti jatkossa voimme parempaa politiikkaa luomaan täällä. Kiitos. Päin gospodine. Hyvä. Zolit mi samo nekoliko rečenica. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa. Haluaisin kiittää siitä, että päätti tulla Kroatiaan. Kiitos myös, että Tutelationin alue, jonka johdossa olin 20 vuotta. Minä olen käsitellyt maatalouskysymyksiä erityisesti viini, mutta myös lihamaito ja muuta kysymyksiä myös. No, matkailun ja maatalouden synergioita olen myös korostanut matkaosuudessani. Huomasitte sen, että alueelleni on korkealaatuisia tuotteita, oliviöljy, on jopa maailman kärkijoukkoa ja voin sanoa, että pari päivää sitten sain tiedon siitä, että tänä vuonna alueeni on valit, alueeni oliviöljy on valittu maailman parhaimpien joukkoon. Meidän jälkeen tulee Andalusia ja Toskana. Meillä on ongelma. Meillä on laadukkaita tuotteita, miten voimme säilyttää tuon tason ja miten voimme tukea kansalaisia, jotka ovat maatalousalalla, jotka ovat nyt jo ja jopa maailman kärkiluokkaa. Kilpailukykyä tulee pitää yllä. Meillä on useampia ongelmia, jotka mainitsin miss, valtuuskunnan matkan aikana. Kyse on kroatianisesta ongelmasta, mutta myös eurooppalaisesta ongelmasta sillä on omassa ajattelutapaa kehitysindeksistä ja minun alueeni tulee tässä rangaistuksi, sillä yritykset eivät tule saamaan euroakaan jatkossa meidän alueellamme tämän ongelma. Meidän tulee puhua tästä vapaasti, sillä ne, jotka ovat edelläkävijöitä, kannustavat myös muita seuraamaan heitä meidän. Pitää ottaa kaikkia myös, niitä joilla on ongelmia, mutta myös ne, jotka ovat edelläkävijöitä, sillä muuten ne eivät voi tätä työtä jatkaa. Kiitos vielä kerran. Kiitos niille, jotka osallistuivat valtuuskunnan matkaan. Tämä oli erittäin hyödyllistä meidän maallemme ja myös teille. Nykyäänkin saan kiitoskirjeitä eri toimijoilta ja voin jo nyt kutsua teidät uudestaan Kroatiaan. Kiitos. E, Kiitos. vielä pari sanaa minulta. Ja ehkäpä vielä kysymys. Kroatiassa sen sisälläkin on suuria eroja. Potentiaali vaihtelee alueesta toiseen. No, tämä oli myös hyvä esimerkki siitä, jos ajatellaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta mutta kun nähtiin tällainen konkreettinen tapaus, niin kuin Kroatia ja siellä olevat ongelmat, meidän pitää ottaa huomioon erityispiirteet ja ymmärtää ne ja ymmärtää myös maataloussektorin ominaispiirteet eri alueilla. Mehän keskustelimme ministeriön edustajien kanssa, alueen edustajien kanssa, mutta mikä vaikuttavinta myös no, muiden kanssa Edustaja Pettir vei meidät maatiloille ja siellä näimme, että on olemassa suoria yhteyksiä. Ja edustaja Javkoscic tuodistaa puolestaan meidät kaupunkiin ja ihmiset tervehtivät häntä siellä. He olivat iloissaan siitä, että näkivät hänet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 No niin, tämä oli hyvin intensiivistä. tulkittaisi taisivat hieman väsyä. Mutta tämä kuitenkin kaikki hyvin mielenkiintoista. Se, että saimme tavata maataloussektorin edustajia itsessään. Joka tapauksessa nyt nähtiin, miltä tulevaisuus tulee näyttämään Kroatiassa. Heillä on myös ajatuksia siitä, miten kehittää alaa eteenpäin. Sen takia monet myös matkustavat Kroatiaan ihan turisteina. Eikö tässä pitää itse kunkin alkaa varailla matkojaan ja tämähän tuo varmasti myös lisätuloja pienille yrityksille paikan päällä. Voi myös suositella tätä olivinöljyä, olivinöljyä ja sen laatua ja viiniä. Tämä on intensiivistä, mutta erittäin mukavaa. Kiitos vielä kerran. Mahdollisuuksien puitteissa olemme yrittäneet jatkaa yhteydenpitoa sinne suuntaan. Edustaja Aguilar. No Hyvin lyhyesti. En päässyt Kroatiaan, mutta tunnen sen aika hyvin matkailun kautta. Minä itsekin tulen tietysti matkailumaasta, mutta Kroatia tulee hyvin siinä samassa joukossa. Ja haluan kiittää kollegoita heidän työstään ja myöskin ponnisteluista, koska tunnen todella hyvin, kuinka äh, hyvää ja laadukasta oliviöljyä siellä tällä tehdä ja he tekevät siellä erittäin hyvää tieltä ja haluan kertoa tämän, koska itse tulen sellaiselta alueelta, jossa tehdään oliviöljyä vuosisatojen ajan, joten nämä ponnistelut laadun puolesta ovat todella loistavia ja uskon, että tämä on hyvä tie jos kroatialaisilla tuottajilla on ongelmia, ne ovat varmasti samanlaisia kuin muillakin Euroopan unionissa, mutta juuri tämä identifiointityö, jota siellä tehdään ja se, minkä kollega tässä mainitsi, kun hän puhui maataloustuotteiden unionista ja, tai siitä, että maataloustuotteet sidotaan yhteen matkailutuotteisiin. Niin uskon, että tämä toimii oikein hyvin ja Kroatia itse asiassa tietysti sillä on muutamia ongelmia, kuten Rova Petir sanoi, mutta sillä on suuri tulevaisuus edessä. Ja äh, on hienoa, kuinka he ponnistelevat todella juuri oliviöljyn eteen. Ja andalusialaisena minä haluan todella äh, tässä tervehtiä heidän hienoa työtään siellä. Kiitos. Wiemy, że pani się na tym, pani poseł się na tym zna. A więc pani Kyllä, te tunnette tuon alan ja no kysymykset. Uskomme sen. Onko vielä kysymyksiä tästä kohdasta? Jollei, niin kiitän vielä molempia kollegoita oikein lämpimästi. En tätä niin helposti tule unohtamaan. Tuskinpa koskaan. Tämä meni kaikki erittäin hyvin ja opimme paljon. Opimme siis paljon ja toisaalta kaikki toimitte mukavasti. Pyydän välittämään terveisemme eteenpäin kaikille osallisille. Sillä hekin käyttivät aikaansa ja vaivansa tähän kaikkeen. Kiitos siitä. Nyt vielä yksi asia. Tässä on tämä hieno julkaisu. Mutta minua tuskin näkyy siinä. Ehkä se oli siksi, että tulen niin myöhään tai ehkä koska on niin laiha, mutta no saatte itse päättää. Meillä yksi kohta. Koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen. Ne on teille sähköpostitse lähetetty. Myös kirjallisesti. En näe kommentteja. Ne on hyväksytty näin ollen. Muut asiat, niitä ei ole. Näemme taas huomenna aamu yhdeksältä yhteinen kokous Envivaliokunnan kanssa, joten tulkaa paikalle, jos vain mahdollista. Meidän tulisi olla läsnä. Olen yhdessä johtamassa puhetta. Tai edustaja Dekasta tekee tämän itse asiassa puolestani, koska en pääsekään paikalle. Muuten näemme sitten 29. marraskuuta, 22. marraskuuta, 23. marraskuuta. Komission jäsen Hogankin tulee sitten paikalle. Nyt kiitos, teimme kovasti töitä. Kiitos teille kaikille. Kiitos vieraille, tulkeille. Toivotan kaikille hyvää illan jatkoa. Lopetamme aikataulusta edellä. Aloitimmekin aikaisemmin. Ja keskustelua ei pitänyt rajoittaa. Se oli hienoa. Kokous päättyy.